Um, I'm afraid there's going to be a five minute delay. Aloitamme viisi minuuttia myöhässä, koska sosialistien täytyy vielä printata äänestysluettelonsa. Sitten kun he ovat valmiina, aloitamme. Eli viisi minuuttia myöhemmin kuin piti, aloitamme vasta äänestykset, koska yhdellä ryhmällä ei äänestysluettelo ole vielä valmiina. Pyydettä kovasti anteeksi, mutta aloittelemme kyllä pikkuhiljaa. I think the situation has been... Uskoakseni tilanne on nyt kunnossa. Right, if we start uh, with... Selvä. Nyt uh, voimme aloittaa Zimmerin mietinnöstä, joka koskee naisten köyhyyttä Euroopan unessa. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Minä itse mukaan luettuna kortista on kovasti hyötyä, kun äänestetään. Selvä. Tarkistus 5. Sitä ei voida hyväksyä. Tarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 7, ei, sitä ei voida ottaa äänestykseen. Tarkistus 8, siinä on tehty suullinen tarkistus. Se muutetaan seuraavat sanat. Women, sana muutetaan sanaksi residents. Tarkistus 8 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan hyväksytty. 10, 11, 12, 13 raukeavat, 14 merkitty pois, 15, sitä ei voida ottaa äänestykseen, joten siirrymme tarkistukseen 17, koska 16 raukesi. 17 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 18, suullinen tarkistus. Poistetaan seuraava osa, most of which are women puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tarkistetaan puolesta vielä käsi pystyyn vastaan hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan hyväksytty. 22 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Could you, uh, Mr. Sarkis, you don't have your voting card, do you? So you're abstaining, okay? Mikäli teille äänestyskorttia voitte nostaa kättä. Oletko kaikki äänestäneet? 18 puolesta 11 vastaan hyväksytty. Kompromissi B puolesta. Hetkinen. Kompromissi B raukeaa, koska tarkistus 22 hyväksyttiin. Näin ollen tarkistus 23 raukeaa, 24 sitten sitten? Everything falls down to... Kaikki muut raukeavat aina, mihin saakka ne niin sitten raukeavatkaan. Käännetäänpä sivua. 30 on vedetty pois, joten tarkistus 31. Siinä on suullinen tarkistus ja muutetaan seuraavat sanat. Naiset, erityisestikin yksinhuoltaja äidit, muutetaan tekstiksi ja vanhemmat. Puolesta vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan hyväksytty. 33 puolesta vastaan hyväksytty. 34 puolesta vastaan hyväksytty. Suka anteeksi, tarkistetaan. Mitä se ihme siinä, sanoo puheenjohtaja. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kuusitoista puolesta 23 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää 34 tarkistusta ei hyväksytty, joten otapa uudestaan kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 38 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 39. Siinä tehty suunnan tarkistussa. Se on siinä paperilla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41, se on suunnin tarkistus, se on paperissa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 42. Äänestys päättyy. 20 ääntä puolesta, 22 vastaan. Kota huomioon herra Sirkasin ääni. Pyydän anteeksi. 2021, mutta siitä huolimatta hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää ei hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 53 lisäyksenä kompromissiin E-puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistuksesta 53 on kyse. Äänestys päättyy. Yhdeksäntoista puolesta 24 vastaan ei hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 59 siihen tehty suuren tarkistus joka on paperilla puolesta vastaan tyhjää Työjärjestyspuheenvuoro. Not during, uh, not during the vote. Mutta ei kyllä kesken äänestystä, ellei tämä liity nimenomaan jonkin tiettyyn äänestykseen. Uh, if it's on 59. Miten se liittyy tarkistus 59? Siinä oli suurin tarkistus, jossa poistettiin kohta in which women are more widely employed. Eli tämä liittyy nimenomaan tähän kohtaan, niin minä en hyväksy tätä työjärjestyspuheenvuoroa. 59 puolesta vastaan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 tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti 66. Äänestys alkaa. Kansan puolesta on yksi jäsen liikaa nyt äänestämässä, joten jonkun täytyy jättää äänestämättä. Äänestys päättyy. Tai äänestetäänpä uudestaan. Tarkistus 66 edelleenkin. Äänestys päättyy. Nyt äänestys on päättynyt. Nyt oikein nähdäkseni luvut täsmäävät, että 19 puolesta 24 vastaan ei hyväksytty, 67 puolesta vastaan Tarkistetaan koneellisesti 67, koska tämä nyt ei tullut selväksi muuten. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta 7 vastaan. No ei tämä niin tiukkaa ollutkaan. Hyväksytty. 68 sitten. Siihen täytyy sulle tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta taas suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti 71. Äänestys päättyy. 24 puolesta 20 vastaan ei tyhjää ja hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 on vedetty pois, joten 74. Siinä on suunnan tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan koneäänestys 75 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. 19 puolesta 24 vastaan ei tyhjiä ääniä, joten ei hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 80 on vedetty pois, 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 82. Siinä on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 on vedetty pois, joten meillä joudutaan saan kappaleisiin tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kakkonen vedetty pois, joten kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme koneellisesti. Loppuäänestys. Ro- to make my point of order now then. esittää työjärjestyspuheenvuoroni nyt? Äh, Äänestyslistassa on suuri virhe. Se juontuu jo kompromissiin B. Tarkistuksesta 22 ei olisi pitänyt äänestää ennen kompromissia, koska siinä ei peräänkuluteta täydellistä poistoa, vaan osittaista. Eli kompromissista B olisi pitänyt äänestää ennen tarkistusta 22. I'm informed that amendment 20... Nyt kerrottiin, että tarkistus 22 on kaikkein kauimpana alkuperäisestä tekstistä. Sen vuoksi äänestysjärjestys oli se, mikä se oli. Joten nyt sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Vote is open. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 44 puolesta kolme vastaan. Onnittelut esittelijälle, Rova Zimmerille. Herra Serkas haluaa esittää työjärjestyspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Mitä kompromissi B tulee, haluaisin todeta, että Sosiaalidemokraattinen ryhmä olisi halunnut äänestää tämän kompromissi B:n puolesta, mutta teimme virheen, äänestimme tyhjää 22 suhteen. Luulimme, että se ei ollut kompromissi Bn kanssa yhteensopiva, mutta haluan pöytäkirjoihin merkittäväksi, että sosiaalidemokraattinen ryhmä haluaa äänestää kompromissin B puolesta. Very clearly uh, that it falls if amendment 22 is adopted. Niin, olen pahoillani tästä hämmennyksestä, mutta tämä oli kyllä aivan selvästi sanottuna äänestyslistalla. Ja jos teillä, olisi, jos, jos teillä oli ongelmia tämän asian suhteen, niin se olisi pitänyt ottaa esiin siinä vaiheessa, kun sitä äänestettiin. Äh, Lope Fontania. Mitä tulee kansanpuolueeseen, <laughs> meille tapahtui aivan samoin. Meillä oli virhe tässä halusimme äänestää 22 puolesta ja sitten kompromissi B. Haluaisin tämän merkittäväksi pöytäkirjaan. Meilläkin oli todella pieni hämmennys tässä äänestyksessä. Everyone had a chance. No, kaikilla oli mahdollisuus perehtyä äänestyslistaan etukäteen. Se lähetettiin kaikkiin poliittisiin ryhmiin ryhmien olisi tullut ymmärtää, että jos 22 hyväksyttäisiin, kompromissi raukeaisi. Nyt en enää aio kuunnella työjärjestyspuheenvuoroja. Nyt käsittelemme seuraavaa äänestyspakettia, BKT ja muut indikaattorit. Right, just after I get my tea. Uh... Compromise. No niin, kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Äänestys avataan kompromissista C. Vote is closed. Vote is closed. Äänestys päättyy. Sitten 24 puolesta, äh, anteeksi, 42, 24 puolesta 12 vastaan. Nyt menemme äänestämään kohdasta 20 puolesta vastaan. Avaamme äänestyksen tarkistuksesta 20. Vote is closed. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 25 vastaan se kaatui. 21 puolesta vastaan. No, jälleen kerran täytyy äänestää koneellisesti 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 26 vastaan kaatui 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa koneellisesti kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 20 vastaan, se on hyväksytty. 23 raukeaa. Menemme kompromissiin E. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Aika tiukille meni. Tarkistetaan koneellisesti. Vote is closed. Äänestys päättyy. 23 puolesta 21 vastaan se hyväksyttiin. Menemme tarkistukseen 30 puolesta vastaan. Jälleen kerran meni tiukille. Tarkistetaan koneellisesti 30. Uh, one EPP too many. Yksi EPP-jäsen liikaa. Lopetetaan äänestäminen ja aloitetaan uudestaan. Äänestys alkaa tarkistuksesta 30. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 18 vastaan, kaksi tyhjää. Se on hyväksytty. 31 puolesta vastaan, Pelkäänpä, että täytyy taas tarkistaa. Äänestys alkaa 31. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 21 vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 4 kompromissi F puolesta vastaan täytyy tarkistaa kompromissi F. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 26 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Näin muodoin menemme tarkistukseen 42. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 15 vastaan. Hyväksytty. 44 raukeaa. 45 puolesta vastaan. Tyhjää. Raukesi, äh, tai siis ei hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mennään tarkistukseen 51 puolesta vastaan. Aika lähellä. Avataan äänestys 51. Äänestys päättyy. 19 puolesta 27 vastaan. 52. Ja se raukesi. Ei on 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme kompromissiin I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 siitä voidaan äänestää lisäyksenä puolesta vastaan. Tarkistetaan. Koneellisesti 57 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 27 vastaan. Hylätty 60 puolesta vastaan. Jälleen kerran ei ole ihan riittävän selvä tämä tulos. Äänestys alkaa 60. Äänestys päättyy. 19 puolesta 27 vastaan. 61 puolesta vastaan. Hylätty. 62 puolesta vastaan. Ehkä hylätty, mutta tarkistetaan 62. Äänestys päättyy. 24 puolesta 22 vastaan hyväksytty. 63 on samanlainen kuin 62 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan. Hylätty. 65 puolesta vastaan. Hyväksytty. 66 puolesta vastaan. Hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää. Näytti hyväksytyn. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin muodoin pääsemme kompromissiin J. Kompromissiin J puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa koneellisesti kompromissi J. Äänestys päättyy. 25 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Täytyy avata äänestys 14. Äänestys alkaa puolesta. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 15 puolesta 27 vastaan. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Näin muodoin suoritamme loppuäänestyksen. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Vote Äänestys päättyy. 26 puolesta 5 vastaan, 15 tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut Marian Harkinille. The final vote is... Sitten viimeinen äänestys koskee Jean-Luc Benamian mietintöä palveludirektiivistä kompromissi C puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Näinpä pääsemmekin 15. Se on lisäys puolesta vastaan. Täytyy avata äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 26 vastaan hylätty. 12, sekin on lisäys puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20. Se ei olekaan hyväksyttävissä. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta Niin, minulle tulikin kanssa tämmöinen tunne, että tässä oli nyt tämmöinen déjà vu, olemme äänestäneet siitä totta. Kompromissi D puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa kompromissista D. Vote is closed. 22 in favour, 20... 22 puolesta 21 vastaan äm, hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Aika tiukille meni. 25 avaan äänestyksen. The vote is closed. Vote is closed. 20 in favor, 25 against that. 20 puolesta, 25 vastaan. Hylätty 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Öö, hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan koneellisesti 32. Uskoakseni, no en ole ihan varma siitä. Yeah, very clear. Uh, 30... 30 puolesta 12 vastaan hyväksytty. 31 raukeaa. 35 raukeaa sekin. Ja 33 raukeaa suullinen tarkistus, sekin raukeaa. Mennään 36 puolesta. Vastaan. Jälleen kerran täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa 36. I think it's adopted. I'm not sure. Vote is closed. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 15 vastaan hyväksytty. 37 puolesta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 Those against? Not clear again. Open the vote on 48. Opposed. Äänestys päättyy. 22 puolesta 20 vastaan, 1 tyhjä, hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan. Jälleen kerran epäselvä tulos. Kompromissi F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 25 vastaan hylätty. Täytyy äänestää 49 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Muut raukeavat aina kompromissin A saakka. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Menemme tarkistukseen 6. Vai se raukeaa, jos 14 hyväksyttiin. Sitä ei hyväksytty. Äänestämme tarkistuksesta 6 puolesta vastaan. Tyhjä. Ah. Meni tiukille. Avataan äänestystarkistuksesta kuusi. Äänestys päättyy. 21 vastaan. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Uskoakseni sama tulos, mutta avataan äänestys. Äänestys alkaa seiskasta. Äänestys päättyy. 25 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme tarkistuksen 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 40 puolesta yksi vastaan, neljä tyhjää. Onnittelut esittelijälle. together. Uh, we have t- now two letters on the mobilization of the Europe. Sitten kaksi uh, esitystä globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Niistä voidaan äänestää yhdessä puolesta vastaan. Hyväksytty. Kiitos. Ja näin saimmekin äänestykset suoritettua. No. no. Uh, we're going to have a short uh, five-minute break. Pidämme viiden minuutin tauon, jotta voimme varmistaa, että komission edustaja ehtii paikalle keskustelemaan pilottihankkeista. Voitteko palata viiden minuutin kuluttua, jolloin voimme käsitellä raporttia? Just to let you know, we're still waiting for the commission representative on the... Odottelemme edelleen komission edustajaa kertomaan meille pilottihankkeista. Toivottavasti ihan piakkoin saapuu. Right, if you'd like to take your... Voisitteko istua ystävällisesti? Okay, thank you. Uh, let's get back to uh, the order of business and its exchange. Aletaan käsitellä esityslistaa. Komission edustaja esittelee pilottihankkeita. Annan heti paikalla komission edustajalle Hubert Moraalille uh, puheenvuoron. Esityksenne näkyy jo tuolla ruudulla. Uh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Jos sallitte, käytänkin äidinkieltäni, eli ranskaa. Um, je suis euh, ravi de pouvoir vous présenter euh, aujourd'hui les... Olen iloinen voidessani esitellä teille tänään komission tekemät johtopäätökset pilottihankkeiden täytäntöönpanosta. panosta. Kun otan huomioon, kuinka vähän minulla on aikaa käytössäni, niin aion nyt jakaa tämän esityksen kahteen osaan. Ensinnäkin teen tällaisen yleisesittelyn pilottihankkeiden täytäntöönpanosta ja katso, mitä tästä voidaan ottaa opiksi. Ja sitten toiseksi annan joitakin suosituksia. Lisäksi voin vastata tarkempiin kysymyksiin, joita valiokunnan jäsenillä on yksittäistä budjettiankirin täytäntöönpanosta, mikä teille sopii. Annan tuossa yhteydessä puheenvuoron kollegalleni. Hän voi vastata täsmäisempiin kysymyksiin, joita yksittäisillä mepeillä mahdollisesti on. Aloitan ensinnäkin muistuttamalla mieliinne, että Tänään me puhumme pilottihankkeista, jotka keskittyvät kolmen suureen teemaan. Ensimmäinen näistä on työllisyys ja liikkuvuus, toinen työolosuhteet ja kolmas heikommassa asemassa olevien henkilöiden suojelu. Näistä pilottihankkeista seitsemän on ollut työllisyyspääosaston alla ja yksi sankopääosaston, terveyspääosaston alaisuudessa. Tämä pilottihanke numero kahdeksan liittyy työllisyystilanteeseen terveysalalla, terveyssektorilla. Suuri osa pilottihankkeista ovat miljoonan euron luokkaa budjetiltaan. Suurin osa otettiin käyttöön vuonna 2010, jotkut, eli kaksi otettiin käyttöön vuonna 2008. Se, että nämä hankkeet otettiin käyttöön vuonna 2010, tarkoittaa käytännössä sitä, että komissio on juuri pistämässä täytäntöön näitä hankkeita ja tuloksia näistä pilottihankkeista saadaan vasta myöhemmässä vaiheessa, joten en voi tänään kertoa yksityiskohtaisia tuloksia suuremmasta osasta pilottihankkeita, koska nämä ovat vasta täytäntöönpanovaiheessa nämä hankkeet. Komissio käyttää hyväkseen tunnette hyvin. Eli tarjouskilpailun menettelyä käytetään liikkuvuutta ja työntekijän integroimista koskeva pilottihanke numero kolme on esimerkiksi sellainen, joka on pistetty täytäntöön siten, että käytetään eurassa suuntaviivaa tässä eurosuuntaviivaa hyväksi. Eikä tämä täytäntöönpanon väline. Toinen seikka liittyy pilottihankkeeseen neljä, arkaluontoiset taka epävarmat työsuhteet. Vuonna 2011 siihen tulee uusia sitoumuksia, muutohankkeet. Tuossa vaiheessa on saatu päätökseen maksumäärän rahata ovat käytössä vuonna 2011. Seuraava kaavakuva sitten. Haluaisin todeta muutamalla sanalla täytäntöönpanosta komission puolella, eli tarjouskilpailumenettelyä on käytetty hyväksi. Tarjouskilpailut julkaistaan ja sitten niihin kohdistuu hyvinkin paljon huomiota. Niistä on hyvinkin kiinnostuneita. Tarjouksia tulee hyvin suuri määrä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että täytäntöönpanoaste on pilottihankkeiden kohdalla kohtuullisen suuri yleisesti sanottuna 90 prosentin luokkaa voidaan todeta sanovan tämän olevan. Täytäntöönpano on jossakin tapauksessa ollut jopa todellakin 100 prosentin luokkaa. Yksi poikkeus on, joka kannattaa ehkä mainita. Tämä on pilottihanke numero kolme, joka liittyy liikkuvuuteen ja työntekijöiden integroimiseen. Kuten totesin, tämä pistettiin täytön Euresin avulla, EURAS-suuntaviivan avulla. Kaikki eivät ole käyttäneet kuitenkaan tilaisuutta hyväkseen. Kaikki eivät käyttäneet tätä välintä hyväkseen. 89 hankkeesta vain 11 on tällaisia. Täytäntöönpanoaste näiden hankkeiden osalta on suhteettoman matala verrattuna muihin pilottihankkeisiin. Yli alle 20 prosentin luokkaa on tällä puolella täytäntöönpano. Haluaisin painottaa sitä, että kun tarkastellaan sitä kiinnostusta, joka on kohdistunut näihin hankkeisiin ja tarjouskilpailuihin, tämäkin heijastuu täytäntöönpanoasteeseen. Komission puolella inhimillisiä resursseja on omistettu näiden pilottihankkeiden täytäntöönpanoon niin ikään. Pilottihankkeet on hyväksytty. Tämän jälkeen komissio sitten vaiheittain pistää hankkeita täytäntöön valmisteluvaihe, sitten rahoituspäätös, valmistelutyö, val, va, valintatyö, hankkeiden valitseminen ja sitten loppujen lopuksi täytäntöönpano. Näin nämä hankkeet etenevät. Sitten seuraava kalvo. Toisaalta voin kertoa teille yleisiä huomioita näistä hankkeista ja täytäntöönpanosta. Ja muutamalla sanalla voin ehkä kertoa sitä lisäarvosta, jota hankkeesta syntyy meidän kannaltamme katsottuna. Ensimmäinen johtopäätös, jonka komissio tekee pilottihankkeista, on se, että ne ovat hyödyksi sikäli, että ne vaikuttavat poliittisten päätösten tekemiseen silloin, kun on kyse kansallisesta kansallisen tason Euroopan tason toiminnassa politiikkaan. Tietoja on kerätty. Tietoja voidaan saada lainsäädäntötyön ja päätösten taustaksi hankkeiden avulla. Lisäksi, kun on kyse lähetetystä työntekijöistä, ja pilottihankkeesta komissio, kun aikoo tehdä lainsäädäntöä, joka koskee lähetettyjä työntekijöitä vuonna 2011. Tämä pilottihanke toimii pohjana ja antaa meille lisää tietoja. Eikä näitä tuloksia voidaan suoraan käyttää hyväksi. Ja myöskin Eurooppa ja Youth on the Move-hanke on toinen esimerkki siitä, miten voidaan aikaansaatuja kerättyjä tietoja käyttää hyväksi tulevassa päätöksenteossa. Niin ikään voin todeta, että paremmin voidaan pilotihankkeiden kautta ymmärtää sitä tilannetta, joka vallitsee jäsenvaltiossa tietyillä alueilla. Yksi seikka, joka tiedetään ja tunnetaan hyvin, on se, että jäsenvaltiossa ei välttämättä tiedetä, missä mennään. Nyt voidaan parantaa tietoa, joka komissiolla on jäsenvaltioiden tilanteesta. Esimerkiksi vanhusten hyväksikäyttö tai kaltoinkohtelu, lähetettyjen työntekijöiden tilanne ja epävarmat työsuhteet ovat esimerkkejä tällaista tiedon kirusta. Lisäksi voidaan paremmin kartoittaa hyviä käytänteitä, ottaa opiksi muilta jäsenvaltioilta Esimerkiksi autismin tutkimus ja vanhusten hoito ovat joitakin pilottihankkeita, joiden kautta on voitu vertailla parhaita käytänteitä eri osapuolten kesken. Ja tätä on paremmin voitu koordinoida toimia. Se on kyse sosiaalisesta suojelusta ja sosiaalisesta osallisuudesta tai syrjinnän vastaista tai syrjäytymisen vastaista taistelusta. Toinen seikka, jonka haluaisin mainita tässä yhteydessä, liittyy tiedotuksen näkyvyyteen, pilottihankkeiden tulosten levittämiseen muidenkin tietoisuuteen. Uskakseni on hyödyllistä ja tarpeellistakin konkreettisesti varmistaa se, että osapuolet tietävät, mitä tuloksia hankkeista on saatu aikaan. Niitä voidaan käyttää hyväksi. Näin ei aina ole asian laita, mutta yksi menetelmistä, jota, jotka mainitsin, on nimenomaan tietojen levittäminen komission järjestämien konferenssien avulla. Lisäksi tietoja voidaan välittää eteenpäin eri foorumeiden kautta, keskustelufoorumeiden kautta, esimerkiksi työllisyyskomitea, sosiaalisen suojelun komitea ja koulutuskomitea. Lisäksi pilottihankkeiden tuloksia voidaan julkaista muutoinkin eri esitteiden kautta, taikka myöskin komission verkkosivun värityksellä. Toinen elementti, jonka halusin mainita tässä yhteydessä, ja joka liittyy myöskin lisää arvoon, jota pilottihankkeet tuovat mukanaan, otanpa yksi askel taaksepäin. Saisinko edellisen kaavakuvan takakalvon vielä? Toinen elementti, joka liittyy lisäarvoon, on se, että voidaan myötävaikuttaa vaikuttaa kansaisyhteiskunnan tasolla kumppanuussuhteisiin pilottihankkeiden kautta. Pilottihankkeet toteutetaan siten, että suoraan ne osapuolet on mukana. Täten syntyy kumppanuuksia. Kolme puolen pilottihankkeita tässä voidaan mainita esimerkiksi epävarmat työsuhteet, teollisen rakennemuutokset, ja työ, työpaikkojen säilyttäminen. ne ovat tärkeitä hankkeita kriisin yhteydessä. Esimerkiksi epävarmat työsuhteet ovat äh, yhä yleisempiä tänä päivänä ja teollisuus tapahtuu rakennemuutoksia, joten näitä koska pilottihankkeet ovat äh, arvokkaita. Haluaisin nyt päättää lyhyen puheenvuoroni antamalla joukon suosituksia, jotka komissio voi esittää kokemuksen valossa, jotta näistä pilottihankkeista on saatu aikaan. Näitä on yhteensä kuutisen kappaletta. Ensimmäinen suositus liittyy siihen, että pitäisi parantaa johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä, eli eri pilottihankkeiden ja muiden komission toimien välillä. Suuressa osassa tapauksia on havaittu, että toimet, joita harjoitetaan pilottihankkeiden kautta, voitaisiin rahoittaa muista ohjelmista, joita komissiolla on esimerkiksi liikkuvuutta koskeva pilotihanke olisi voitu rahoittaa Euresin kautta, tai vanhuksia koskeva pilotihanke olisi voitu toteuttaa Daphne-ohjelman kautta, ja työpaikkojen säilyttämispilottihanke olisi voitu hoitaa toisen ohjelman kautta, komission jo olemassa olevan ohjelman kautta. Täten voitaisiin välttyä päällekkäisyyksiltä, kaksinkertaiselta työltä ja myöskin budjetin varojen heikolta käytöltä voitaisiin välttää niin ikään. Eurisen kautta, kuten totesin, olisi voitu tehdä tämä sama työ. Toinen suositus liittyy ensimmäiseen suositukseen. Tämä siis se, että pitäisi varmistaa, että kun määritellään pilottihankkeiden aihealueita, komissiota pitäisi kuulla tässä valintavaiheessa, jotta voidaan johdonmukaisuus ja täydentävyys varmistaa pilottihankkeiden kohdalla ja myöskin komission toimien johdonmukaisuus varmistuisi. Kolmas suositus liittyy siihen, että pitäisi määritellä prioriteeteita. se mitä ajetaan takaa, mitkä ovat painopistealueita. Mikäli pilottihankkeita on liian paljon, liian monia, silloin tällä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia, kun tarkastellaan lisäarvon syntymistä. Komissio omaksuisi mielellään hieman erilaisen jo lähestymistavan. Niitä pilottihankkeita olisi vähemmän, lukumäärä olisi pienempi, mutta niillä olisi kullakin enemmän rahaa käytössä. Mitä tulee vuoden 2011 talousarvioon, josta keskustellaan, siellä olisi neljän miljoonan euron pilottihankkeita kyseessä. First Job Eures olisi tästä yksi esimerkki. Ja ainoastaan yksi nyt meneillään oleva pilottihanke jatkuisi vuonna 2011, joten ensi vuonna olisi neljä pilottihanketta, joista yksi on juuri meneillään. Tämä koskee näitä epävarmoja työsuhteita. Tämä olisi ainoa, joka jatkuisi. Neljäs suositus liittyy siihen, että pitäisi systemaattisesti johdonmukaisesti julkaista pilottihankkeiden tulokset. Myös Euroopan parlamentille pitäisi näistä tiedottaa. Kuten selitin teille, joitakin pilottihankkeita ollaan vasta pistämässä täytäntöön, joten tuloksia tullaan saamaan enimmäkseen vasta myöhemmässä vaiheessa, mutta sitten kun tulokset ovat saatavilla, komissio tietystikin ilmoittaa näistä tuloksista ja on valmis kertomaan niistä teille parlamentille. Voin tässä mainita yhden pilottihankkeen, joka on saatu päätökseen jo. Kyse on rakennemuutoksista. Tulokset, kuten sanoin, voitaisiin esittää teidän valiokunnallenne tämän pilottihankkeen suhteen. Kaksi viimeistä suositusta, jotka vielä haluaisin esittää teille, liittyvät arviointiin ensinnäkin olisi hyödyllistä meidän kannaltamme katsottuna jossakin sopivassa vaiheessa arvioida sitä tehokkuutta jo, ja jota, sitä vaikutusta, jota pilottihankkeesta on saatu aikaan kansallisella tasolla ja EU-tasolla. Meidän tietääksemme tällaista varsinaista vaikutusta, vaikutusarviota ei ole tehty. Ja toinen suositus vielä on se, että pitäisi tulokset paremmin saada myöskin avunsaajien tietoisuuteen. Tiedotustoimia aiotaan ottaa käyttöön, mutta tiedotus ei ole aina systemaattista, etenkin kun on kyse näiden hankkeiden avunsaajista tai kohteista, niistä tahoista, jotka saavat avustusrahaa. Eli tiedon välitys pitäisi tehdä tehokkaammaksi ja systemaattisemmaksi. Meidän näyksemme yksi Esimerkki tästä on jo autismia sairastavat ihmiset ja heidän työllistymisensä ja hyvät käytänteet, joita on olemassa. Nämä hyvät käytänteet pitäisi saada laajemmin ihmisten tietoisuuteen, joten nyt voitaisiin käyttää hyväksi. Tämä on yksi esimerkki tästä. Tässä ovat ne johtopäätökset, joita komissio on voinut toistaiseksi tehdä pilottihankkeiden täytäntöönpanosta. Ja toisessa vaiheessa tein joitakin suosituksia todellakin. Ja kuten totesin aiemmin, tällä hetkellä meillä on hyvin vähän vasta konkreettisia tuloksia eri hankkeista, koska niiden täytäntöönpano on vielä kesken. Sen sijaan, mikäli te haluatte tietoa, yksityiskohtaisempaa tietoa siitä tavasta, jolla komissio hoitaa nyt meneillään olevia pilottihankkeita, minä ja kollegani olemme teidän käytettävissänne. Kiitoksia paljon, rava puheenjohtaja, siitä, että sain puheenvuoron. Kiitoksia kovasti. Meillä on nyt muutamia kysymyksiä. Minulla on itsellänikin kysymyksiä, mutta ensin MEPit saavat esittää kysymyksiä. Lisbeth Moranchati ensin. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajaa hänen tekemästään esityksestä. Tämä oli äärimmäisen kiintoisa ää, katsaus. Mehän tiedämme, että että niin saimme, saimme todella paljon kiintoisaa tietoa, mutta erityisesti minua kiinnosti se, kuinka paljon näitä ohjelmia toteutetaan. Toteuttamisaste on noin 85 prosenttinen. Nyt haluaisimme tietää, Ähm, onko kentällä todellakin kaikissa tapauksissa toteuttamisaste näin hyvä. Mielestäni olisi kiintoisaa, jos voisimme rinnakkain myös seurata sitä, että minkälaisia vaikutuksia näillä hankkeilla ja niiden toteuttamisasteilla on saattanut olla ehkä muihin komission hankkeisiin? Onko ollut jonkinlaista siirtovaikutusta? Onko ehkä niin, että pilottihankkeita toteutetaan enemmän, mutta muita ohjelmia ehkä vähemmän? Joten olisi kiintoisaa tietää, mikä on pilottihankkeiden vaikutus muihin komission ohjelmiin. Ainakin minusta olisi mukavaa, jos voisimme saada tietoa enemmän tästä asiasta. Toinen kysymys. Tämä on myöskin kovasti kiinnostava. Liittyy siihen, mikä on kansallisten politiikkojen todellinen vaikutus, miten sitä arvioidaan. Onko tullut uutta lainsäädäntöä tai uusia kansallisia ohjelmia, jotka ovat syntyneet tästä, näistä pilottihankkeista. Eli ovatko nämä pilot, pilottihankkeet olleet omiaan laukaisemaan, synnyttämään uusia kansallisia hankkeita. Tämä on mielestäni sellainen kysymys, johon tulisi keskittyä. Ja sitten kolmas kysymys. Edunsaajat. Edunsaajat o, ovatko he hyötyneet samalla tavalla näistä eurooppalaisista politiikoista? Täällä Euroopassahan meillä on äärimmäisen vaikea tiedottaa ihmisille, mistä Euroopassa on kyse. Ja kun tällaisia hankkeita lanseerataan, esimerkiksi vaikka tämä autismiin liittyvä hanke, autismihan on äärimmäisen hankala ongelma, niin onko näitä hankkeita ymmärretty kentällä – ja pitäisikö vielä enemmänkin tiedottaa kansalaisillemme? Thank you. Uh, Elizabeth Schroeter, followed by Ole Christensen. Sitten Elizabeth Schroeter ja sitten Olle Christensen. Äh, Kiitos. Minua kiinnostavat ennen kaikkea seuraavat kysymykset. Miksi tämä ei Eurasin suhteen onnistunut? Kyseessähän ovat useat hankkeet. Eurassa hankkeet sekä se, useat hankkeet, joita ajetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Esitin äh, asiasta komissiolle kirjallisen kysymyksen ja haluaisinkin kuulla, että johtuuko tämä komissiosta ja näistä uusista suuntaviivoista, siis se, että ongelmia on tullut vai mistä. On todella harmillista, että äärimmäisen tärkeä pilottihanke, jota itse asiassa tulisi laajentaa, muistanemme, että tämä oli päätetty 2004-883 päätöksen puitteissa, että tätä tulisi vahvistaa. Ja haluaisin, että komissio todella analysoi, miksi tämä ei onnistu. Ja tässä yhteydessä minua myös kummastuttaa se, että kun te puhutte johdonmukaisuudesta ja siitä, että pilottihankkeiden on sovittava toisiinsa ja oltava samanlinjaisia, niin miksi olette jättäneet äh, liikkuvuuden ja työmarkkinaosapuolet, eli yhden äh, hyvin merkittävän äh, asian pois. Eli kyllä tässä on vielä parantamisen varaa todentotta. totta. Ole Christensen, ja sitten Sarkas. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää myös tästä pilottihankkeen esittelystä, jonka juuri kuulimme. Täytyy sanoa, että on todella tärkeää tiedottaa näistä hankkeista, paitsi juuri näistä, myös muista, joita esimerkiksi sosiaalirahaston kautta on käynnistetty ja muuallakin. Katson, että tätä tietoa ja tiedottamista ja kouluttamista tarvittaisiin myös pilottihankkeiden toteuttamisen jälkeen. Tämän jälkeen tätä tietoa täytyy levittää kaikkialle Eurooppaan. Minun mielestäni ei riitä, että komissio tulee tänne valiokuntaan pilottihankkeen päättymisen jälkeen meille kertomaan. Olisi tärkeää saada tätä tietoa jatkuvalla pohjalla pilottihankkeiden käynnissä ollessakin. Ja katson, että näin voitaisiin nähdä, mitä tarvitaan ja että nämä pilottihankkeet myös saisivat tietynlaisen statuksen ja voitaisiin eh, nähdä, että tarvitaan uusi hanke samoissa puitteissa, puitteissa joita on käytetty jo aiemmin. Ja jos pilottihankkeen päättymisen jälkeen eh, menee liian pitkä aika seuraavaan hankkeeseen, niin on hyvin vaikea päästä uudelleen käyntiin ja koko prosessi ikään kuin joudutaan aloittamaan alusta. Joten eikö olisi mahdollista meidän saada ajankohtaista päivitettyä tietoa pilottihankkeiden vielä käynnissä ollessa? Näin voisimme tätä työtä tehdä paremmin. Thank you. Um... Kiitoksia. Ja sitten Sirkas. Thank you. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yhdyn täysin kollegojen kiitoksiin tästä kuulemastamme esittelystä. Ehkäpä tämä voitaisiin saada ihan paperillakin, jos mahdollista. Kohteliaasti haluaisin myös todeta, että olen hieman tyytymätön. Tyytymätön siksi, että on aivan ilmeistä, että kun valmistelevista toimista ja pilottihankkeista vuoden 2010 osalta puhutaan, niin meillä ei ole tarpeeksi tietoa. Ja yli 30 vuoden ajan valmistelevia toimia ja pilottihankkeita on toteutettu. Silti tieto siitä, mitä tapahtuu, on ainakin meillä hyvin pinnallista, pintapuolista. Esimerkiksi mikrorahoituksen kautta on todella saatu käyntiin eurooppalaista politiikkaa ja mielestäni se, mikä kaiku tästä esityksestä nyt korviin kantautuu, on se, että pilottihankkeet eivät hyödytä uusia politiikan aloja, uusia hankkeita mm, varsinkaan jäsenvaltioissa, vaan tässä ikään kuin vaan ruokitaan niin, niin tietoja sinne ja, ja seminaareja tänne, mutta kaikki komission sisällä. Eli mielestäni tässä on kyllä vielä aika pitkä tie kuljettavana niin, että päästäisiin tilanteeseen, jossa näitä budjettivaroja ja sitä tukea, jota Euroopan parlamentti pilottihankkeille on antanut jatkuvasti, että rikottaisiin tämä byrokratia byrokratian kehä ja päästäisiin tästä todella ulos ja saataisiin todella poliittista relevanssia näille pilottihankkeille. Näin ollen meidän täytyisikin arvioida hyvin tiukasti ja hyvin kurinalaisesti loppukäyttäjien kannalta pilottihankkeiden onnistumista ja todella niitä todellisia innovaatioita, joita pilottihankkeiden kautta voidaan saada yhteisön politiikalle sekä jäsenvaltioille. Olen tyytyväinen näihin suosituksiin. Nämä kuusi suositusta, jotka meille äsken esiteltiin, ne voivat olla suureksi hyödyksi tulevaisuudelle ja todella juuri se, että tämä onnistumisen arviointi tapahtuisi entistä paremmin ja että saataisiin aikaan todellisia innovaatioita pilottihankkeiden pohjalta. Ja minun mielestäni parlamenttia toki täytyy tiedottaa, mutta samalla parlamentin tulisi voida valvoa näitä pilottihankkeiden tuloksia. Halusin myös esittää kysymyksen komission edustajalle, nimittäin sen, miten me voisimme saada säännöllisesti, järjestelmällisesti tietoa ja miten voisimme saada aikaan parempaa yhteistyötä parlamentin ja komission välillä joka ikisen valmistelevan hankkeen tai pilottihankkeen äh, käynnissä ollessa. Ähm, äh, kiitoksia. Niin, haluaisin vain kertoa jäsenille, että teillä on hallussanne asiakirja, joka liittyy budjettiin 2011 pilottihankkeisiin ja muihin hankkeisiin. Se on kovasti hyödyllinen ja lähetämme tämän asiakirjan vielä sähköpostitsekin. Kiitoksia kovasti esityksestänne todellakin ja siitä oli kovasti hyötyä. Sen liittyen siihen, mitä muutkin jäsenet sanoivat muun muassa näiden hankkeiden levittämisestä, Äh, onko teillä ja kollegoillanne ehkäpä tietoa enemmänkin siitä, kuinka tätä tietoa voitaisiin jakaa menestyksekkäästi? Kyllä tiedän, että sidosryhmiä on ollut mukana. Heille on kerrottu näistä pilottihankkeista, mutta äh, haluaisin tietää, kuinka voimme välittää tätä tietoa enemmän jäsenvaltioissa. Kuinka voimme välittää viestin, välittää, saattaa viestin perille, vaikka äh, pilottihanke olisi kuinka hyvä, niin ei sitä ole hyötyä, jos kukaan ei tiedä sitä. Sanoitte, että eri hankkeiden välillä on tällaista yhteisvaikutusta. Voitteko kertoa? kertoa, mi- miten tämä ilmenee esimerkiksi DAFNE-ohjelman ja näiden pilottihankkeiden ö, välillä? Minkälaisia suhteita teidän ja niiden, väli- niiden ö, tahojen välillä, jotka hoitavat DAFNE-ohjelmaa, minkälaisia yhteyksiä on ö, liittyen tähän ö, väkivallan ehkäisemiseen? Eli miten voidaan tehokkaammin, miten voitaisiin tehokkaammin toimia ja toisaalta myös välittää tietoa? niin, että jäsenvaltiot ovat perillä näistä asioista, kun laativat omia politiikkoja niin, että jäsenvaltioiden ei tarvitse keksiä pyörää itse uudestaan ja laatia koko hanketta itse. Monet sanovat, että näistä asioista tarvitaan enemmän tutkimusta. No sitten vastaus kuuluu, että no tutkimusta on kyllä tehty, mutta ette ole ö, löytäneet sitä. Eli onko teillä lisä, näkemyksiä siitä, miten voisimme tehokkaammin jakaa tätä tietoa. Annan puheenvuoron teille ja kollegoille. Ne voitte vastata kysymyksiin. Um, thank you, um, Madam Chair. Um, I'll try to answer the question. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Yritän nyt vastata näihin yleisluonteisiin kysymyksiin ja pyydän kollegojani vastaamaan Äh, kysymyksiin äh, tietyistä pilottihankkeista, esimerkiksi Rova Schröterin kysymys Euresista, Eures-pilottihankkeesta. Ensinnäkin haluaisin äh, muistuttaa, että tässä nyt puhutaan suhteellisen pienistä pilottihankkeista, suunnilleen yhden miljoonan euron kokoluokan hankkeista. Ylipäätään Euroopassa näiden voidaan todeta olevan pieniä hankkeita ja jos nyt rehellisiä ollaan, niiden vaikutus on todennäköisesti suhteellisen pieni, jos puhutaan siitä, että kyseessä on yhden miljoonan euron pilottihanke koko 27 jäsenvaltion unionissa, niin sitten voidaan puhua siitä, että on harvempia hankkeita, jotka sitten olisivat suurempia kooltaan. Mitä tulee arviointiin, minähän tuossa esityksessäni tähän viittasin, ja tämä on vastaus kollegoille eh, Moran Chartier ja Serkas juuri pilottihankkeiden ex post arvioinnin suhteen. Tätähän me emme ole tehneet en voi teille kertoa, miksi näin ei ole tehty menneisyydessä, mutta nyt olemme todenneet, että meidän tulee arvioida pilottihankkeiden vaikutuksia jälkikäteen ja voisimme arvioida vaikutusta monellakin tavalla. Miten pilottihankkeet ovat esimerkiksi vaikuttaneet politiikan suunnanmuutoksiin jäsenvaltioissa tai miten pilottihankkeita on käytetty ihan välineenä politiikan kehittämiseksi, miten pilottihankkeet ja muut hankkeet ovat toimineet rajat ylittäen tai eivätkö ole. Ja kyllä tässä on koko joukko tutkimusalaa, monia tutkimusaloja, joita meidän täytyy katsoa ja mielellämme teemme tämän yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Olen myös yhtä mieltä kanssanne siitä, että meidän tulisi vahvistaa johdonmukaisuutta olemassa olevien ohjelmien välillä. Ja Rova Moran Chartierhän tässä asiaan viittasi, samoin Terova puheenjohtaja. Kyllä minä uskon, että pilottihankkeet pitkälti täydentävät toimiamme muiden ohjelmien kautta tai täydentävät muita ohjelmiamme ja sitä, mitä saamme aikaan. Siis äh, käynnissä olevat ohjelmat, äh, joita komissio täytäntöön panee. Joten äh, tällainen, tällaiset siirtopyrkimykset äh, eivät ole niinkään paikallaan, vaan kyllä pilottihankkeet palvelevat tarkoitustaan ihan tällaisenaan. Mutta tämä Eures-tapaus Siinä olette oikeassa, että johdonmukaisuutta puuttui. Olen myös samaa mieltä kanssanne siitä, että näiden pilottihankkeiden näkyvyyttä tulisi parantaa. Toki näin voidaankin tehdä, mutta niin kuin totesin, ne ovat mittakaavaltaan suhteellisen pieniä. Ja olisi varmaankin kiinnostavaa kuulla tässä vasemmalla istuvalta kollegalta, niin Jean-François Le Pelliltä, kiinnostavia yksityiskohtia uudelleen järjestelypilottihankkeen suhteen esimerkiksi. Tämä on ollut tiedonlevityksen ja viestinnän suhteen erittäin kiintoisaa ja varmasti johtanut tietoisuuden lisääntymiseen pilottihankkeiden tuloksista. Ja kollegani kertovat teille eh, kyseisestä pilottihankkeesta, joka EPSCO in FOMA, tai siis tässä epävirallisessa EPSCO-kokouksessa Espanjassa esiteltiin ministereille. Siis tämä on erittäin hyvä esimerkki todella hyvästä käytännöstä. Olen täysin samaa mieltä myös niiden kollegojen kanssa, jotka totesivat, että meidän on varmistettava valiokunnan tiedonsaanti jatkuvalla pohjalla mm, muutenkin kuin tämän kaltaisten esitysten kautta kuin mitä nyt kuulitte todella varmasti parlamenttia kannattaisi tiedottaa jatkuvasti ja tätä mielipiteiden vaihtoa käydä kanssanne jatkuvalla pohjalla, paitsi tiedottaen teille pilottihankkeista, myös keskustelemalla kanssanne siitä, tulisiko jatkaa käynnissä olevia pilottihankkeita vai eikö. Ja ihannetapauksessahan tällaista keskustelua käytäisiin siinä vaiheessa, kun valiokuntanne puhuu pilottihankkeesta ja voisitte kutsua komission sitten kertomaan pilottihankkeen täytäntöönpanosta ja mahdollisista tulevista painopistealueista pilottihankkeiden suhteen. Ja näin voitaisiin myös katsoa synergiaetuja ja täydentävyyttä pilottihankkeiden sekä muiden toimien suhteen, joita komissio panee täytäntöön. Sitten rouva puheenjohtaja huolta ja mitä tulee tähän tiedon levittämiseen, niin kuin sanoin, meillä on erinomaisia esimerkkejä ja kollegani näistä teillä aivan kohta kertovat siitä, miten menestyksekästä tiedon levittäminen on ollut, mutta se on todella asian ydin. On äh, hyvin tärkeää, että näihin pilottihankkeisiin nivotaan äh, tämä tiedon äh, levittäminen vähentäminen tärkeänä osana. Näinhän me teemme tietenkin tiedonannoissamme jo siinä vaiheessa, kun hakuprosessi käynnistyy ja hakijat tietävät, että tiedonlevitys on yksi tärkeistä tekijöistä pilottihankkeen toteuttamisen kohdalla. Eli pähkinänkuoressa voisin todeta, että arviointia voidaan parantaa, eh, tiedon levittämistä voidaan parantaa. Tästä on esimerkkejä jo olemassa. Mutta toteuttamisaste eh, selvästi osoittaa, että tällaisia, tällaisille hankkeille on kysyntää. Ja monissa tapauksissa meillä on useampia hankkeita kuin mitä budjettimme oikeastaan sallii ja joudumme joitain hankkeita poistamaan siksi, että raha ei ole tarpeeksi. Ja tässä palaankin suositukseen, joka mielestäni on aivan keskeinen suositus. Jos pilottihankkeiden halutaan olevan tehokkaita ja todella vaikuttavan politiikkaan, suosittelisin todella, että keskityttäisiin harvempiin, mutta budjetiltaan suurempiin hankkeisiin. Ja jos sallitte rouva puheenjohtaja, nyt antaisin puheenvuoron Jean-Françoislle joka kertoo tästä tiedon levittämisestä, ja kollegani Marko Feri sitten Eures puolesta. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Merci, madame la, la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nopea, nopeasti esitellä teille tuloksia ää, äh, näiden pilottihankkeiden ää, äh, levittämisestä. Tämähän on alkanut vuodesta 2008. Ää, äh, Tämä liittyy työntekijöiden avustamiseen restrukturointivaiheessa. Tämän pilottihankkeen tarkoitus on auttaa työntekijöitä, jotta nämä voivat sopeutua saneerausvaiheeseen. Tarkoitus on pohtia, kuinka voidaan paremmin valmistaa, auttaa työntekijöitä valmistautumaan muutokseen ja edistää hyviä käytänteitä. Tältä pohjalta, ja me olemme valiokunnalle jo puhuneet tästä aiheesta vuonna 2008-2009, tältä pohjalta olemme käynnistäneet joukon 27 sarja, seminaarin sarjan kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voisimme analysoida ja keskustella niistä toimista, joita kussakin jäsenvaltiossa on kehitelty jotta voitaisiin valmistautua muutoksiin ja niin jotta voitaisiin auttaa työntekijöitä muutoksen ikeessä. Näissä kokouksissa on ollut AY-ihmisiä, työnantajia, julkisia viranomaisia ja asiantuntijoita läsnä. Ja keskustelut ovat perustuneet analyysiasiakirjoihin, eh, kansallisten järjestelmien analyysiasiakirjoihin. Toisessa vaiheessa laadittiin synteesi yhteenvetoasiakirja eri käytänteistä eri jäsenvaltioissa – jotta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä siitä, mitkä ovat yhteisiä elementtejä, mitkä ovat menestyksen ehtoja ja minkälaisia hyviä käytänteitä on löytynyt. Vuoden 2009 ja kesäkuussa 2010 järjestettiin näitä seminaareja. Myöhemmin tämän, tämän vuoden lokakuussa Belgian puheenjohtajavaltion avustajaa, avustamana järjestimme suuren konferenssin, jossa oli läsnä 500 henkilöä ja he esittelivät näitä tuloksiaan. Tarkoitus oli voida keskustella tuloksista. Ministereitäkin oli läsnä tässä konferenssissa. Ja yhteinen nimittäjä oli se, että Euroopan tasolla tulisi voida pohtia, saada aikaan yhteiset puitteet hyvistä käytänteistä, jotta voitaisiin hallita rakennemuutosta. Ja niinpä komissio onkin aivan hiljan hyväksynyt ja ehdottanut, tehnyt ehdotuksen jonka myötä se kuulisi työmarkkinaosapuolia Euroopan laajuisesti rakennemuutoksen tiimoilta. Ja nämä eurooppalaiset ja kansalliset raportit on myös teidän käytettävissänne. Voitte niiden avulla perehtyä kaikkiin tuloksiin tässä valiokunnassanne samalla tavalla kuin viimekin vuonna tehtiin. Me viime vuonna toteuttimme 18 tällaista alakohtaista projektia. Yes, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Haluaako komission edustaja vielä käyttää puheenvuoron? Kiitoksia. Nimeni on Marko Ferri. Olen EURES-koordinaattori ja pyrin vastaamaan Rova Schröterin kysymykseen siitä, missä meni pieleen. Aivan kuoressa voisin todeta, että kun jokin pilottihanke tulee pöydälle, tai kun tarkastetaan tilannetta, tämä oli tuttu juttu. Vuonna 2008 teidän valiokunta antoi kertomuksen, joka liittyi, tai raportin mietinnön, joka liittyi liikunta koskevaan toimintasuunnitelmaan, ja siinä peräänkuulutettiin sitä, että komissio ryhtyy siirtolaistyöntekijöiden ja maahanmuuttajien perheiden tilanteen tutkimiseen. Me otimme tästä me silloin päätimme ryhtyä tuomasta toimeen, päätimme käyttää hyväksi EURES verkostoa, jossa ovat mukana jäsenvaltioiden viranomaiset ja työmarkkinaosapuolet. Katsoimme, että EURESin suuntaviivoissa oli samat ajatukset jo mukana, joten tämä oli se periaate, periaatteessa siis se, mikä meni pieleen ei pilottihanke sinänsä itse mennyt mönkään, vaan tämä oli pikemminkin asia, joka oli jo valtavirtaistettu mukaan Euresiin. Seuraavina tulevina vuosina tullaan käyttämään hyväksi Eures-verkosta. Henkilökohtaisesti en pysty teille selittämään, missä meni pieleen, mutta yksi seikka oli erittäin matala täytäntöönpanoaste. aste 180 000 euroa vain miljoonasta pystyttiin käyttämään hyväksi. Ja kun halutaan julkisen yksityisen puolen yhteistyötä aikaan, niin kansaisjärjestöt, jotka toimivat palvelualalla, tekevät työtä maahanmuuttajien kanssa, kansaisjärjestöt sanovat, että ei tämä kuulu meidän työhömme tällainen, vaan jo, joissakin tapauksissa tämä onnistui. 11 jäsenvaltiota vain oli sellaisia, joissa hanketta toteutettiin Silloin oltiin alkuvaiheessa vasta. Tämä selittää sen, miksi tämä sitomusaste, parin sitomisaste on niin matala, koska euros suuntaviivat ovat voimassa viisi vuotta. Ja sanottiin, että näin alkuvaiheessa näin ei voida tehdä, koska tämä on uusi asia ja meillä on muutakin tekemistä. Sitten tästä päästäänkin toiseen syyhyn, miksi täytäntöpanosta on niin matala. Talouskriisi tässä on taustalla. Julkiset palvelut ovat tiukoilla muutenkin. Tekemistä on paljon. Ja meille kerrottiin, että nyt ei ole oikea aika ryhtyä pohtimaan maahanmuuttajatyöntekijöiden integroitumista, koska maahanmuuttajat menevät maahanmuuttajatkin käyttäytyy eri tavalla kuin ennen. Irlanti on tästä yksi hyvä esimerkki. Irlannissa annetaan palveluita maahanmuuttajia työläisille, jotka jäävät Irlantiin. Kansallisjärjestöt auttavat heitä ja auttavat heitä integroitumaan yhteiskuntaan. He kotouttavat heitä myöskin työmarkkinoille vapaaehtoistyön kautta ja niin poispäin. Minun nähdäkseni nämä ne kaksi syytä, miksi tämä aste oli niin matala. Ensinnäkin tämä uusi asia, ja toinen syy oli se, että taustalla oli talouskriisi ja toimijat, jotka pistävät täytäntöön näitä palveluita ja pilottihankkeita, olivat muutenkin kädet täynnä työtä. Heillä ei ollut aikaa eikä resursseja pistää täytäntöön tätä hanketta tänä vuonna, mutta olen luottavaisin mielin ja uskon, että ensi vuonna, kun kokoonnumme jälleen kerran ja eri osapuolet lyöt viisat päänsä yhteen, niin silloin tämä hanke etenee ja olen varma, että täytäntöönpanon aste ja pilottihankkeen toteuttaminen tulee Euresin näiden valtavirtaistetun toimien kautta etenemään. Ensimmäinen vuosi ei näytä todellakaan kovinkaan kummoiselta, mutta olen varma, että ensi vuosi on paljon lupaavampi koska useampi osapuoli silloin on halukas ryhtymään tämän tyyppiseen toimintaan. Miksi emme sitten pistäneet tätä täytäntöön? Tämä on kysymys, joka voidaan esittää. Miksi emme pistäneet täytäntöön pilottihanketta? Yksi oli resurssipula, niin kuin Nikolai selitti, miljoonan euron pilottihankkeen täytäntöönpano ja 10 miljoonan euron hanke vaatii saman verran inhimillisiä resursseja. Ja siksi halusimme antaa tämän tehtävän Euresille. Miksikö? Siksi, että Eures-verkosto on ollut olemassa jo 15 vuotta. Se on hyvin näkyvä. ja jäsenvaltiossa se on tunnettu asia. Ja kansalaiset voivat tämän yhdistää Eurooppaan. Tämä ilmeni hiljattain tehdyssä eurobarometritutkimuksessakin. Katsoimme, että Eures voisi hoitaa tämän tyyppisen tehtävän, joka antaisi lisää näkyvyyttä Euroopan toiminnalle Vastasin jo teidän kysymykseenne ja mielelläni va- voin vastata muihinkin kysymyksiin. Kiitos paljon. Kiitoksia kovasti. Kovin hyödyllisiä esityksiä. Kiitoksia kaikille. Ehdotus siitä, että säännöllisesti tulisitte puhumaan tänne parlamenttiin ehkäpä kahdesti vuodessa, olisi hyvä. Ja minusta olisi hyvä saada myös raportteja erityisistä yksittäisistä pilottihankkeista niin, että tietäisimme, mitä niiden parissa tapahtuu. Kiitän teitä kovasti tästä hyvästä esityksestä. presentation by the Commission, uh, followed by the rapporteur. So I give the... No niin, nyt annan Ralf Jakobille uh, mahdollisuuden esitellä komission ehdotuksen ja sitten esittelijä saa puheenvuoron. Jakob. Thank you, Chair. Honorable members of parliament, we... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, väestön ikääntymisestä olemme puhuneet jo pitkään ja nyt se todella on tosiasia ja tapahtuu siksi, että suuret ikäluokat ovat nyt ikääntymässä, siirtyvät pois työmarkkinoilta ja samalla työmarkkinoille tulee vähemmän nuoria ihmisiä. Eli Euroopan unionin työ, ikäinen väestö kutistuu ja kun taas kuusikymppisten joukko lisääntyy nopeasti. Tämä on usein esitetty uhkana hyvinvoinnillemme sekä sukupolvien väliselle solidaarisuudelle, mutta tämä antaa tietenkin merkittäviä mahdollisuuksiakin. Esimerkiksi nämä ikääntyvät voivat olla työmarkkinoilla, e, vapaaehtoistyössä, vähentää työaikaansa. Jos me luomme ympäristön, jossa ikäkysymys otetaan myönteisesti huomioon. Eli voidaan puhua tällaisesta aktiivisesta ikääntymisestä ja aktiivisen ikääntymisen kautta voimme säilyttää ja vahvistaa solidaarisuutta sukupolvien välillä yhteiskunnissamme. Aktiivisen ikääntymisen edistäminen vaatii toimia eri politiikan aloilla, eri tasoilla, kansallisella, alueellisella, paikallisella tasolla, myös yrityksissä sekä kansalaisyhteiskunnassa. Euroopan unionillakin on oma roolinsa tässä. Ja näinhän herra Mannin mietinnössä on korostettu. Meillä on monia poliittisia prosesseja ja mahdollisuuksia, joita voimme käyttää esimerkiksi avoin koordinaatiomenettely, rakennerahastot ja muut rahastot, jotka voivat todella tukea jäsenvaltioita aktiivisen ikääntymisen tukemisessa. Ja 2012 halutaan järjestää aktiivisen ikääntymisen teemavuosi ja komissio haluaa näin vahvistaa eh, näkyvyyttä mitä tulee eri poliittisiin pyrkimyksiin eri tasoilla juuri aktiivisen ikääntymisen edistämiseksi. Ja tämä eurooppalainen teemavuosi, paitsi sen puitteissa halutaan vuonna 2012 järjestää näkyviä tapahtumia, kyseessä on monivuotinen pyrkimys eh, muuttaa politiikkoja ja muuttaa ennakkoluuloja ja näin äh, tämä vuosi äh, järjestää vuonna 12, mutta työ jatkuu senkin jälkeen. Mitä haluamme äh, sitten tehdä? Miten haluamme muutosta kohti aktiivista ikääntymistä? Emmehän me voi ostaa tätä sitoutumista. Ja kyllä täytyy sanoa, että teemavuoden onnistuminen todella riippuu nyt eri ryhmien sitoutumista tähän työhön ja kansalaisyhteiskunnalta, ja jäsenvaltioilta tarvitaan todella sitoutumista tähän työhön ja tätä tukea tarvitaan, jotta teemavuosi onnistuu niin kuin tämä teemapäivä sukupolvien välisestä solidaarisuudesta, joka ei ole saanut kovin paljon näkyvyyttä. Korostan tätä eh, siksi, että emme halua erillistä budjettia teemavuoden käyttöön. Aiomme käyttää olemassa olevia rahoituslähteitä. Meillähän on EU-ohjelmia, joita tulisi käyttää, eh, kuten elinikäinen oppiminen, työllisyys, terveys, siis sosiaalirahaston kautta esimerkiksi, jotta saisimme erityistä näkyvyyttä toimillemme priorisoimme tiedonannoissamme sekä poliittisessa keskustelussa tätä aktiivista ikääntymistä. Erityinen talousarvio antaisi hyvin vähän lisäarvoa ajatellen resurssiemme käyttöä ja johtaisi siihen, että toimien koordinointia varten olisi vähemmän henkilöstöä, koska meidän tulisi osa henkilö, henkilöiden työajasta käyttää hallinnointiin, joten parempi näin. No niin, sitten tiettyä ristiriitaa on ollut tämän otsikon suhteen. Minähän tässä korostin, että kyse on solidaarisuudesta sukupolvien välillä. Miksi tämä konsepti ei sitten heijastu otsikkoon? No otsikossa viitataan siihen, mitä on tehtävä, jotta solidaarisuus sukupolvien välillä säilyy. Tämä on lyhyt iskevä otsikko, aivan niin kuin siinä todella ilmaistaan, mikä meidän tavoitteemme on. Emme halua kuvaa ikääntyneistä ihmisistä tarvitsevana joukkona, joka tarvitsee tukea ja apua ja solidaarisuutta. Toki jotkut ikääntyneistä apua tarvitsevatkin, mutta useammat vanhemmista ihmisistä ovat hyvin aktiivisia ja haluammekin myönteisemmän kuvan vanhoista vanhemmista ikääntyneistä ihmisistä, ihmisinä, jotka voivat huolehtia toisista ja voivat huolehtia itsestään. Ja, jotta, ja jos saisimme nämä mahdollisuudet käyttöön, se todella säilyttäisi ja parantaisi solidarisuutta sukupolvien välillä. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt annan Martin Kasslerille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota tästä erittäin hyvästä esityksestä ja teitä herra Jakob, mitä tulee aktiivisen ikääntymisen eurooppalaiseen teemavuoteen, olemme saaneet hyvin paljon tietoa myös kirjallisesti ja nämä tiedot ovat sitten pohjana meidän työllemme. Tämä aihe on ajankohtainen meille täällä Brysselissä, mutta se on ajankohtainen myös jäsenvaltioissa. Sehän nyt on aivan itsestään selvää ja ilmeistä, kun katsotaan, mikä tilanne on ja minkälainen demografinen väestökehitys tällä hetkellä on ja minkälaiset sen vaikutukset ovat ihan julkisiin palveluihinkin ajatellaan vaikkapa eläkkeitä ja niistä käytävää keskustelua. Ja näin ollen mielestäni onkin erinomaista, että tämä aloite pyrkii parantamaan ikääntyneiden henkilöiden kasvavan joukon työllisyysmahdollisuuksia. Ja on myös hyvä, että panostetaan juuri kysymykseen siitä, miten ikääntyneillä ihmisillä voi olla merkittävämpi rooli julkisessa elämässä, työelämässä ja että tätä pyritään tukemaan. Siksi olenkin tyytyväinen siihen, että komissio subsidiariteettiperiaatteen nimissä on ottanut kantaakseen koordinaatio roolin, koordinoivan roolin ja että ähm, kansalliset hallitukset, myös alueelliset ja paikalliset ähm, tahot, äh, kansalaisyhteiskunta sekä työmarkkinaosapuolet ovat yhdessä tässä työssä, jota halutaan toteuttaa 2020 ohjelman puitteissa. Kyseessä on äh, merkittävä painopiste äh, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisen teemavuoden jälkeen. Ja sitten mennään todella askelta pidemmälle vuonna 2012, kun halutaan tämä teemavuosi. No niin, teemavuosi. Sanoitte itsekin, että otsikko voi olla hiukan aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Mikä nimi tällä nyt annetaan? Tuleeko tästä vuosi, teemavuosi liittyen äh, juuri haluammeko mahdollisesti tämän äh, sukupolvien solidaarisuuden vielä tähän otsikkoon vaikkapa äh, kaksoispisteen jälkeen tai ennen. Tästä tulemme keskustelemaan, mutta eihän se asian ytimessä suinkaan ole. Kysymys budjettikohdasta, johon viittasitte, ja perustelitte, miksi ette budjettikohtaa halua Tämäkin tulee varmasti herättämään kysymyksiä ja keskustelua, koska kun puhutaan eurooppalaisesta teemavuodesta, eurooppalainen teemavuosi ilman omaa budjettikohtaa äh, voi jäädä hiukan äh, tyhjäksi. Tietenkin teillä on rakenteet olemassa äh, kattavasti ja te viittasitte itsekin eri pääosastoihin ja eri osa-alueisiin, joita tämä asia koskee. Kuitenkin henkilökohtaisesti pitäisin hyvin tärkeänä sitä, että jos meillä nyt eurooppalainen teemavuosi on, niin miten tässä voidaan onnistua ilman omaa budjettikohtaa, mutta tähän keskusteluun palaamme. Ja minä todella iloitsen siitä, että edessämme on keskustelua paitsi otsikosta ja talousarviosta, myös koko tästä komission ehdotuksesta ja sen sisällöstä. Olemme nyt saaneet hyvän pohjan keskustelulle täällä valiokunnassa ja tätä keskustelua tulemme todella nyt käynnistämään. Näin ollen voinenkin todeta, että poliittisten ryhmien rajat ylittäen ja yhteistyössä eri puolueiden välillä, varjoistelijoiden kanssa ja myös eri valiokuntien välillä. Tähän hän osallistuvat kaksi valiokuntaa, lisäksemme myös talousvaliokunta sekä kulttuurivaliokunta. Ja näin todella keskustelu käynnistyköön. Kiitoksia. much. Uh, yes, I've got one or two. Kiitoksia. Minullakin olisi pari kysymystä. Tehän puhuitte tästä asiasta mahdollisuutena. Usein kun me puhumme ikääntymisestä ja ikääntyvästä väestöstä ja siitä, että tulee yhä enemmän vanhoja ihmisiä, sitä pidetään kielteisenä asiana – Siksi onkin niin tärkeää, että me välitämme myönteistä kuvaa ikäihmisistä, koska aivan liian usein jäsenvaltiossa odotetaan, että mitä me nyt teemme väestön kehityksen suhteen. Ja sanomalehdissä sanomalehdessä ja tiedotusvälineissä puhutaan asiasta vain kielteisessä valossa. Kun puhutaan, on hyvä, että puhumme myös näistä tuloksista. Meillä on kaikenlaisia eurooppalaisia teemavuosia, on vammaisten teemavuosia, kaiken, kaikilta, kaikilla aloilla on teemavuosi ja olen aina ajatellut, että jos vain järjestetään näitä suuria, hienoja konferensseja, ja sitten todetaan, että onpa hienoa, meillä on tämä hieno eurooppalainen teemavuosi. Ja sitten loppujen lopuksi mitään ei ole saavutettu. Emme ole vieneet asiaa sen pidemmälle. Joten olen erittäin tyytyväinen, että te puhutte, ja parlamenttikin tulee puhumaan siitä, että tältä teemavuodelta tulisi saada myös myönteistä tulosta – Yksi myönteinen tulos ainakin mitä minuun tulee, aivan kuten oli asianlaita silloin, kun meillä oli vammaisten teemavuosi, ähm, oli se, että varmistetaan se, että saadaan sellaista lainsäädäntöä, joka on omiaan auttamaan, ähm, aktivoimaan tai avaamaan reittejä eteenpäin vammaisille. Ja nyt pääsenkin tähän horisontaaliseen direktiiviin, joka on jumissa neuvostossa, kuten tiedetään. Kuinka tärkeäksi te näette sen, että tämä jumi-pattitilanne saadaan purettua? Minun mielestäni meidän täytyy saada tämä direktiivi liikahtamaan, koska kun puhumme aktiivisesta ikääntymisestä, onhan meillä vuoden 2000 työllisyysdirektiivi, siinä puhutaan muun muassa syrjimisestä työn elämässä. Me tiedämme, että nyt ainakin joissain jäsenvaltioissa tätä direktiiviä on täytäntöönpantu. Mutta jos vanhemmat ihmiset eivät koskaan pääse työelämään, niin mitä järkeä on sitten pitää tätä työ, työllisyysdirektiiviäkään? Joten minä olen sitä mieltä, että syrjinnän, syrjintää estävä direktiivi on direktiivi, jonka tulisi mennä eteenpäin neuvostossa. Tiedän kyllä, mitkä ongelmat ovat, mitkä ovat nämä pulmapisteet mutta jos me emme saa vietyä tätä asiaa eteenpäin, niin eihän sitä tule mitään. Tämän teemavuoden täytyy painostaa jäsenvaltioita. Yksi jäsenvaltio on pääblokkaaja, mutta on muitakin vastarangan kiiskiä. Kuinka me voimme käyttää tätä mahdollisuutta hyväksemme, jotta saamme todella myönteisen tuloksen, eli sen, että saamme tämän direktiivin läpi Jotkut ovat kampanjoineet asian tiimoilta ja minäkin olen kampanjoidut viimeiset 11 vuotta, jotta asia, asiaan tulisi parannus. On erittäin tärkeää, että saamme myönteisen tuloksen asiaan. Ehkä voisitte puhua tästä ja hiukan muistakin myönteisistä tuloksista. Ja sitten mitä budjettikohtiin tulee, minä itse tarkastelin asiaa ja ajattelin, että onpa vähän kummallista, että ei ole budjettikohtaa, mutta se mitä sanoitte kyllä loi minunkin uskoa. Sanoitte, että määrärahat on jo yksilöity muissa olemassa olevissa budjeteissa. Olisipa ehkä hyvä, jos meidän valiokuntamme ihan tulevia keskusteluita silmällä pitäen voisi saada tietoa siitä, mistä tämä raha oikeastaan tulee. No ei nyt tietenkään otaksua, että nyt heti hihasta annatte tämän tiedon, mutta ehkä kirjallisesti voisitte myöhemmin meille kertoa tämän tiedon, jotta kaikki valiokunnan jäsenet tietäisivät, missä mennään. Tiedämme, että monet haluavat erillistä budjettikohtaa, ihmettelevät, miksi sellaista ei ole. Olisi kovasti lohdullista tietää, että tällainen raha on kohdennettu niin, että voimme toteuttaa kaikki ne toimet, jotka täytyy toteuttaa tämän teemavuoden aikana. Haluaisiko joku muu, puheen, äh, muu käyttää puheenvuoron? Merci de vous. Kiitoksia tästä esityksestä. On aivan oikein todeta, että teemavuodet ovat tärkeitä, kun on kyse suuresta haasteesta mutta teemavuoden täytyy olla sellainen, että se ei kiteydy pelkästään kauniiksi sanoiksi, mutta mitään konkreettista ei synny. Tästä täytyy päästä eroon. Ja kun puhutaan konkreettisista asioista, niin tarkoittaa sitä, että vuoden loppuun mennessä täytyy saada, taka, täytyy saada aikaan sellainen strategia ja konkreettisessa välineillä saadaan aikaan tuloksia. Esimerkiksi köyhden vastainen vuosi vaikuttaa siltä, että Yhä useampi ihminen on köyhä, yhä useampi vastasyntynyt on köyhä. Puitedirektiivi, joka liittyy miniminormeihin, sehän voisi olla jonkinlainen keskustelun tavoite, päämäärä. Lisäksi todettiin, että e, teemavuosi pitäisi saada, päätet, saada päätökseen positiivisiin sanakäänteen, mutta kun meillä on kokemustamme, jota voidaan käyttää hyväksi, täytyy voida todellakin käyttää että nuoret, jotka tulevat yritykseen, heidän täytyy saada koulutusta, tietotaitoa vanhemmilta ihmisiltä. Tämä on toinen seikka. Emme halua luoda, tai meidän täytyy pyrkiä luomaan solidaarisuuden yhteiskunta. Tämä ei onnistu, ellei sitten saadaakaan solidaarisuutta sukupolvien välille. Nyt puhutaan nuorista ja vanhuista. Meidän pitäisi pystyä varmistamaan se, että kaikki voivat erää hyvin yhdessä rinta rinnan. Tämän pitäisi olla tärkeimpänä tavoitteena teidän työssänne. Ja toivon, että tätä tässä valossa voitaisiin löytää hyvinkin pian tapoja konkreettisesti tehdä jotain. Thank you. Um, Kiitoksia ja sitten Brinkovic Juuti. Ačiū, uh, ponia pirmininkė. Iš tiesų puheenjohtaja. Haluan onnitella Euroopan komissio tästä aloitteesta, joka koskee aktiivista ikääntymistä, aktiivisen ikääntymisen teemavuotta. Tämä on äärimmäisen järkeä, koska Euroopan unionissa väestö ikääntyy aika nopeasti ja ikääntyminen täytyy nähdä myönteisenä asiana. Mutta en ehkä ihan voi olla yhtä mieltä komission aloitteen kanssa siinä mielessä, että me emme puhuisi, että me emme puhua, puhu riittävästi ikäihmisten työllistymismahdollisuuksista. Tämä on erittäin tärkeä aihe, siitä pitäisi puhua. Ennen kaikkea, koska kyse on asiasta, josta kuitenkin puhutaan vihreässä kirjassa. Tulemme puhumaan siitä vielä jatkossa pitkään, ja jos komissio ei tee konkreettisia ehdotuksia, jotka liittyvät ikäihmisten työllistymiseen, niin silloin emme voi puhua ää, muutenkaan näin tärkeästä aiheesta järkevästi. Ää, emme voi puhua myöskään työajoista ja eläköitymisiistä. Emme me voi rajoittaa keskusteluitamme vain työllisyyteen, vaan meidän täytyy myös pohtia vanhusten palveluiden saatavuudesta. On erittäin tärkeää, että vanhemmat kansalaisetkin voivat pysyä aktiivisina riittävän pitkään – meidän täytyy ottaa huomioon heidän tarpeensa, jos haluamme, että he voivat pysyä aktiivisina yhteiskunnassamme. Kun puhutaan ikäihmisten osallistumisesta kansalaisjärjestöissä, niin sekin on asia, jota tulisi rohkaista. Niin. En tiedä, minkälaisia tuloksia saadaan aikaan, jos ei voida uhrata budjettia tälle teemavuodelle. En usko, että silloin ei tule tuloksia, jos ei ole budjettia. Tarvitaan riittävät määrärahat, tarvitaan syrjinnän torjuva direktiivi ja tarvitaan myös muita toimia. Kaikki tämä mahdollistaisi se, että voisimme koordinoida toimiamme Euroopan instituutioiden kesken niin, että emme, etteivät hyvät tulokset, hyviksi ajatut tulokset muutukin keskinkertaisiksi. Jos emme koordinoi asioita, niin silloin tämä koko hanke ei kanna hedelmää. Silloin tapahtuukin niin, että huonossa tilanteessa olevien ikä, ikäihmisten lukumäärä tulee kasvamaan eikä vähenemään. Työllisyyshän on kaikkein tärkein tulon lähde, joten vanhusten työllistymisen täytyy kiinnittää huomiota. Kiitos. Kiitoksia. Onko teillä mitään lisättävää tähän, Kaslor, vai voinko minä esittää oman kantani? Onko teille, Kaslor, jotain lisättävää? Also ich möchte auf zwei Dinge mal eingehen. No, pari asiaa budjetistahan tässä nyt oikeastaan kaikilla oli jotain sanottavaa ja tähän varmasti palaamme, kun kyseessä kuitenkin on eurooppalainen teemavuosi liittyen aktiiviseen ikääntymiseen, niin emme halua, että se vesittyy vain paperiksi muiden joukossa. Ja nyt kun katsotaan tätä köyhyyden vastaista teemavuotta, täällä väitettiin, että asia on jäänyt aivan unohduksiin. En ole ollenkaan samaa mieltä. Köyhyydestä ei koskaan ole näin paljon keskusteltu ja mielestäni tämä teemavuosi on todella ollut hyvin paikallaan. No tietenkään vaikutuksia tai tuloksia ei voida nähdä välittömästi, että muutosta nyt heti tapahtuisi. Kyllä varmasti aktiivisen ikääntymisen suhteen käy aivan samoin emme me nyt hetkessä muuta koko Euroopan työmarkkinarakennetta, ei myöskään vuonna 2012 tai heti sen jälkeen, mutta se, että ikääntyneiden panosta voidaan käyttää paitsi ihan työsuhteessa, myös vapaaehtoistyö esimerkiksi kansalaisjärjestöissä, perheissä tai muilla aloilla. Esimerkiksi hyvän tekeväisyystyö, hoitotyö, on hyvin tärkeä. Kun tätä kaikkea katsoo, niin tämähän on tärkeää paitsi niille, jotka apua saavat, myös niille, jotka hyvän tekeväisyystyötä tekevät. Ja tällaisen teemavuoden kautta osoitamme arvostamme vamme heidän työtään ja keskittyvämme siihen. Joten en haluaisi keskittyä yksinomaan työllisyyskysymykseen, vaan sen lisäksi myös siihen, miten muut ihmiset tai Äh, siis ikääntyneet ihmiset, puhuja korjaa, kaiken kaikkiaan antavat panoksensa yhteiskunnan toiminnalle. Tämäkin on meidän tehtävämme huomioida ja huomata, äh, eikä koko yhteiskuntajärjestelmämme varmaankaan teemavuoden äh, kautta hetkessä muutu. Tämän halusin vielä todeta ja varmasti tästä valiokunnassa voimme sitten vielä keskustella voidaksemme tätä, mahdollisesti tätä ehdotusta vielä hiukan parantaakin, mutta kyllä se tällaisenaankin on mielestäni oikein hyvä. Uh, thank you. I'm Kiitoksia. Ja sitten Jakob, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos. Ja kiitokset uh, haluaisin erityisesti esittää kaikille niille kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoron tästä hankkeesta. Puheenvuoron olivat hyvin rohkaisevia. Ehkä tällainen yleinen kommentti tähän. Eurooppalainen teemavuosi on hyödyllinen väline, koska äh, aktiivinen ikääntyminen kehittyminen ei ole asia, joka voidaan hoitaa ylhäältä alaspäin. Ei, vaan tässä hyvin paljon toimintaa tarvitaan ruohonjuuritasolla jäsenvaltioissa, ihan paikallisella tasolla ja yrityksissä ja niin edelleen. Ja me voimme luoda tällaiset puitteet tietoisuuden lisäämiselle ja tämän kysymyksen esiin nostamiselle, jotta toimiin voidaan ryhtyä. Ja näitä toimia todella tarvitaan myös Euroopan tasolla. Te totesitte puheenjohtaja tämän direktiivikysymyksen. Tietenkin se, että meillä on eurooppalainen teemavuosi, antaa esimerkiksi syrjintäongelmalle lisää näkyvyyttä. Ja toivoisin toden totta, että tämä näkyvyys mahdollistaisi sen, että keskustelukin Euroopan tasolla näistä asioista voisi olla entistä hedelmällisempää. Myönteisiä tuloksia tarvittaisiin kaikilla tasoilla. Ja mitä Euroopan tasoon tulee, kyllä varmasti odotan äh, myönteisiä tuloksia ajatellen esimerkiksi komission eri osastoja ja kollegat, äh, kollegojen tietoisuus lisääntyy niistä mahdollisuuksista, joita heillä on ihan äh, poliittisten toimien ja poliittisten ohjelmien ja hankkeiden ja aloitteiden kautta todella antaa panos aktiivisen ikääntymisen puolesta. Ja tämähän on ihan painopistealue komission kautta eri osastojen ja todella teemme yhteistyötä osastojen välillä ja olemme jo voineet nähdä, että on todella lähdetty liikkeelle aktiivisen ikääntymisen puolesta. Mm, sitten tästä budjettikohdasta. Te kysyitte, eh, mitä resursseja nyt sitten voimme todella käyttää aktiivisen ikääntymisen suhteen. Ja vastaavaa meiltä on myös kysynyt neuvoston sosiaaliasioita käsittelevä työryhmä ja me tulemme vastaamaan. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja kysymme myös, mitkä heidän odotuksensa ovat niin, että voimme todella suhteuttaa resurssimme tarpeisiin niin, että resurssien käytöllä jäsenvaltioissa saadaan mahdollisimman hyvä tulos ja mahdollisimman paljon aikaan. Täällä viitattiin myös tarpeeseen huolehtia aktiivisesta ikääntymisestä esimerkiksi ammatillinen tuki ja kouluttaminen ikääntyvien kohdalla tällaisia aloitteita juuri teemavuoden puitteissa voitaisiin ajaa ja toivoisimme, että jo vuoden 2011 aikana eri sidosryhmät ja eri tasot alkaisivat pohtia, mitä ne voivat tehdä päästäkseen aktiiviseen ikääntymisen tukemiseen ja todella, että julkaisisivat nämä suunnitelmansa. Voisimme laittaa ne esimerkiksi nettisivuillemme voidaksemme todella saada aikaan hyvän kokonaisuuden. Ja näin esimerkiksi, miten ikääntyneet työntekijät voivat antaa tietonsa nuorempien ja taitonsa nuorempien käyttöön ja tukea näitä ammatissa. Ja parempi ympäristö ja infrastruktuuri ikääntyneille. Tämä on osa kolmatta pilaria, eli juuri elinympäristö ja olosuhteet. Ehkäpä vielä ihan viimeinen huomio liittyen solidaarisuuteen äh, sukupolvien välillä. Kyllä, kyseessä on sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi, mutta haluamme katsoa, miten, mitä on tehty tähän asti, eli eh, todella vahvistamalla ikääntyneiden mahdollisuuksia eh, samalla heidän panoksensa yhteiskunnan käyttöön meidän on vältettävää sitä, että ikääntyneet nähdään taakkana yhteiskunnalle. He eivät suinkaan ole taakka, heillä on paljon annettavaa ja ehkäpä voisimme näin parantaa olosuhteita, joissa heidän on parempi, helpompi antaa oma panoksensa. Kiitos. Kiitos paljon. Sitten kun olette saaneet päätökseen työn, joka liittyy eri budjetikohtiin, olisi erittäin hyödyllistä, mikäli me saisimme tämän työn tulokset nähdäksemme. Voisitko kertoa aikataulusta vielä, koska tämä on yksi tärkeä asia, joista parlamentin jäsenet ovat huolissaan. kohtaa ei ole, mikäli voitaisiin kertoa jäsenille, että siellä on tulossa ja tietää, mistä rahat tulee, tulevat, niin tämä olisi hyvä asia. Uh, Ää, aiomme tämän toimittaa kahden viikon sisällä siis niin kuin viittasin jäsenvaltioihin, keskustelemme 13. marraskuuta. Uh, Hienoa, mikäli valiokuntamme voisi saada nämä tiedot, koska näistä olisi kovasti hyötyä. Kiitoksia teidän esityksestämme niin ikään. Kiitos paljon. Next item. Seuraavana asian esityslistalla on teollisuuspolitiikka globaalistumisen aikakaudella. Tarkastelemme lausunto luonnosta. Olle Ludvigsson saa puheenvuoron. Tack för ordet, fru ordförande. Kiitos rouva puheenjohtaja. Parhaat kollegat, olen siis saanut tilaisuuden kirjoittaa lausunto luonnosteollisuuspolitiikasta globaalistumisen aikakaudella. Ja ne teistä, jotka eivät ole ehtineet lukea tätä luonnostani. Teillä ajattelin nyt esitellä sen tässä lyhyesti. Lähtökohtana on se, että tarvitsemme voimakasta, kilpailukykyistä teollisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja sitä, että eurooppalaiset työpaikat ovat hyviä työpaikkoja. Luonnollisesti tärkeää on työttömyyden torjuminen. Kun katsotaan rakennemuutosta, kohta, joka globaalistumisen jalanjäljissä meidät kohtaa, on tärkeää yhdistää tämä työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun. Muutumme tai olemme muuttumassa kohti vihreämpää eh, teollisuutta ja tämän on tapahduttava oikeudenmukaisesti, innovatiivisesti, investointien kautta ja uusia vihreitä työpaikkoja luomalla ihan näillä uusillakin aloilla. Olen myös kirjoittanut, että meidän on investoitava tietotaidon parantamiseen niin, että ihmiset voivat säilyttää työpaikkansa myös näinä muutoksen aikoina ja että voidaan samalla vastata Euroopan tulevaisuuden teollisuuden tulevaisuuden haasteisiin. Tämän lisäksi tarvitaan säännöt työehtosopimusneuvotteluille, vaikka palkat ovatkin EUn toimivallan ulkopuolella, on monia muita kysymyksiä, joita voitaisiin hyvin hoitaa rajat ylittävillä työehtosopimuksilla, esimerkiksi ihan työsopimusehdot tai vaikutus siihen, miten työ järjestetään. Kuulen nyt mielelläni muiden kollegojen kommentteja ja muistuttaisin myös, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 15. marraskuuta. Kiitos. Okay, thank you. Any other... Kiitoksia. Haluaako jokin, joku kollega kommentoida tätä teollisuuspolitiikka-kysymystä? Olkaa hyvä. Frau Vorsitzende, Puheenjohtaja, kiitoksia paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä hänen tekemistään monipuolisista ehdotuksista. Vaikuttaa siltä, että monessa kohtaa olen esittelijän kanssa samaa mieltä, kysymyskin ryhmäni kannasta, joten tuen sitä, että innovaatioita uudella teknologisella aikakaudella tuetaan. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa syrjimättömyys silloin, kun päätetään, minkä teknologian investoidaan ja mitkä, mitä yrityksiä otetaan auttaa markkinoille erityisestikin PK-yritykset täytyisi, täytyisi muistaa ja innovaatioitakin, kun tuetaan ja niiden markkinoille pääsyä. Niiden asemaa pitäisi vahvistaa. Toinen seikka, joka liittyy teollisuuspolitiikan globaalistuneella kaudella, on se, että työvoiman täytyy olla pätevää. Yhä vaikeampaa tulee olemaan väestön ikääntymisenkin vuoksi saada pätevää työvoimaa miten saadaan täsmäämään pätevyyttä vaativat työpaikat ja työntekijät. Tämä on yhä vaikeampi tehtävä. Teollisuuden ylläpitäminen ja teollisuuden kilpailukyky ovat äh, mahdottomia pitää yllä ilman pätevää työvoimaa. Esimerkiksi Saksassa 20 prosenttia BKTLstä voitaisiin mikäli teollisuus, talousministeri sanoo, että Isossa Britanniassa teollisuuden työpaikat ovat 6 prosentin luokkaa, niin silloin havaitaan tämä epätasapaino teollisuuden ja palvelualan työpaikkojen välillä. Joten me, tar- me, me täytyy varmistaa, että joissakin jäsenvaltioissa täytyy pystyä luomaan lisää teollisuuden työpaikkoja. Yhdysvalloista on kuultu, että siellä on suuri huoli, joka liittyy teollisuuden ja palvelualan työpaikkoihin, mitä siellä sitten tapahtuu. Siellä luodaan hyvin voimakkaasti, pyritään voimakkaasti lisäämään tai työttömyys on lisääntynyt voimakkaasti, ja tämä saattaa levitä muuallakin, joten meidän täytyy nyt panostaa kaikkemme siihen, että näin ei käy meillä. Työllisyysvaliokunnan ja työllisyysvaliokunnan ja sisämarkkinavaliokunnan täytyy tehdä tässä työnsä. Itse olen sisämarkkinavaliokunnassa esittelemään, täytyy varmistaa, että Euroopassa pystymme luomaan enemmän teollisuuden työpaikkoja. Ja kun mikäli vihreiden kollegata haluat esittää mutta näkemyksiä, ei tässä ole mitään ongelmia, halutaan vihreää teollisuutta Saksassa ja muuallakin. Mm. Halutaan harjoittaa vihreää teollisuuspolitiikkaa, esimerkiksi Aunirkenekan käyttöä, tuulivoimaa, niin saman tekevää. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa kilpailukyky. Tämä on ratkaisevaa globaalistuneessa maailmassa. Kilpailukykyisten työpaikkojen luominen on tärkeää työllisyys- ja sosiaalivaliokunta voi merkittävä tavalla myötä vaikuttaa siihen, että lisäämme vaatimuksia tämän suuntaisesti ja että onnistumme tulevaisuudessa ei pelkästään pitämään yllä teollisuuden normeista, vaan pikemminkin parantamaan tilannetta ja luomaan uusia työpaikkoja, koska kyse on nimenomaan uusista työpaikoista, jotka ovat innovatiivisen teollisuuden puolella. Näitä työpaikkoja meidän täytyy luoda, koska sitten meillä on paremmat mahdollisuudet Euroopan sisälläkin toimia. Thank you, Mr. Engel. Merci, Madame la Présidente. Euh, j'aimerais aussi commencer en disant que... Niin, kiitoksia. Minäkin haluaisin sanoa, että mietinnössä oli paljon tärkeitä asioita ja aina kun on kyse lausunnosta, niin meillähän on vain vähän mahdollisuuksia kertoa omista huolenaiheistamme. Minulla on sellainen näkemys, että tässä valiokunnassa ja muuallakin, niin huoli on se, että minkälaista teollisuutta meillä tulee tulevaisuudessa olemaan. Kun ajattelemme teollista pohjaamme, niin esimerkiksi Luxemburgissa 80 prosenttia on teollisuuden osuus BKTstä ja samanlaiset suhdeluvut vallitsevat myös työllisyyden saralla. Eli täytyy pohtia, tarkoittaako tulevaisuuden teollisuuspolitiikka uudelleen teollistamista. Emme saa luopua siitä teollisuudesta, jota meillä nyt jo on ja joka on omiaan luomaan työpaikkoja Tietysti olisi hyvä, jos meillä olisi päteviä työntekijöitä enemmän. Meidän täytyy panostaa tulevaisuuden teollisuuteen. Emme me jatkuvasti voi vain syyttää Kiinaa siitä, että se ei osallistu ilmastonmuutoksen torjuntaan. Uskon, että Kiina on tällä vuosikymmenellä investoinut enemmän kuin mikään muu valtio ympäristön vihertämiseen ja teollisuuden vihertämiseen, ja Kiina luo työpaikkoja tälläkin alalla. Tuhat miljardia eurooppalaista investointia tarvitaan ähm, tästä vuoteen 2020 energiainvestointeihin, näin sanoi energiakomissaari, jotta saamme tehokkaita työpaikkoja uusiin, uuden energian alan alalle. Ja nämä, nämä investoinnithan ovat vielä ihan alkioasteella, mutta saa nähdä, mitä tuleman pitää tässä. Kaikki, mitä halusin sanoa tästä mietinnöstä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja sitten Delli. Je voudrais euh, remercier... Euh, haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Haluaisin palata joihinkin tai useampiin elementteihin. Nyt elämme historiallisessa vaiheessa. Murroksen aika on meneillään. Ja meillä on myöskin ilmastohaaste edessämme. Ja on todettu, että nyt täytyy toimia kiireesti. Ilmasto, ilmastonmuutos edellyttää myöskin sosiaalisia muutoksia, yhteiskunnallisia muutoksia. Kyse on uusista työpaikoista. Tämä rakennemuutos täytyy hoitaa siten, että tässä kannustetaan työntekijöitä hankkimaan ammattikoulutusta, jotta he pystyvät toimimaan uusissa työpaikoissa. Lisäksi voidaan tarkastella tämän muutoksen onnistumista. Ihminen, joka vaihtaa ammattiaan, hänen täytyy olla varma siitä, että muutosvaiheessa hänen tilanteensa on turvattu. Ammattikoulutus on tärkeä ja myöskin tulopuoli täytyy varmistaa ja koulutus, koulutuksen täytyy olla elinikäistä, huolimatta siitä, minkä ikäisestä ja minkä koulutuksen omasta ihmisestä on kyse. Mietinnössä pitäisi myöskin mainita nuorten pääsy työmarkkinoille, koska tämä on tärkeä asia. En nyt mainitse lukuja, mutta luvut ovat erittäin huolestuttavia. Mikäli uudet teollisuuden alat muuttuvat tai tapahtuu muutoksia, silloin pitäisi kannustaa nuoria, kannustaa teollisuuden aloja ottamaan nuoria enemmän töihin. Sitten alueellinen eriarvoisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että joillakin alueilla, itse tulen Ranskan pois osasta esimerkiksi, on tietyn tyyppistä teollisuutta etelässä ei, niin alueiden välinen eriarvoisuus saattaa kasvaa. Tässä täytyy muistaa myöskin yritysten sosiaalinen vastuu. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset saattavat siirtyä paikasta toiseen. Ja haluaisin päättää puheenvuoroni mainitsemalla elän se, erän sektorin, että ei mainita lainsinkaan energiatehokkuuden nimittäin. Haluaisin kiinnittää huomiota tässä rakennusalaan ennen muuta. Tänä päivänä 40 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, kasvihuonepäästöistä syntyy rakennusalalla, rakennusten päästöistä, joka tässäkin suhteessa on hyvin paljon tekemistä. Direktiivi hyväksyttiin hiljattain direktiivi, joka liittyy rakennuksiin. Ja tämä liittyy tähän vuoden 2020 tavoitteeseen ja energian käyttöön ja nolla tavoitteeseen. Energian tuhlaus ja energian varmuus täytyy, energian tuhlaus täytyy lopettaa ja energian varmuus täytyy varmistaa jäsenvaltioissa eri toimijat ja yritykset esimerkiksi valmistavat tuulimyllyjä juuri nämä sektorit voisivat olla sellaisia, että ne mahdollistaisivat tämän työpaikkojen luomisen vihreät alat. Ja toiminnan täytyy olla kestävää pidemmälläkin aikavälillä. Se siitä. Kiitoksia. Ja sitten annan vielä puheenvuoron edustaja Ludvigsonille ja sen jälkeen kerron. Niin, annan teille puheenvuoron ensin. tacka för de synpunkter som har kommit in ifrån kollegor. Tässä luonnollisesti pyrin saamaan aikaan hyvän lausunnon ottamaan huomioon kollegojen puheenvuorot. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Älkäämme myöskään unohtako, että ei tässä pelivara ole kovin paljon. Kyseessähän on kuitenkin vain lausuntoja. Yritämme löytää mahdollisimman hyvän ratkaisun ja saada luonnollisesti aikaan sopimuksen tässä valiokunnassa tästä tärkeästä kysymyksestä. Tärkeähän se nyt on, teollisuus. Hyvin paljon työpaikkoja riippuu teollisuudesta ja vastaavaa. Ja myös teollisuus on muuttunut vuosien mittaan. Se on hyvin erilainen kuin mitä se oli aiemmin. Ei teollisuus suinkaan ole sama kuin aiemmin. Se on kehittynyt ja ympäristö tietenkin on tärkeä kysymys sekin. Joten varmaan saamme aika hyvän lopputuloksen. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitoksia. Niin, meillä nyt on hiukan aika. Meillä on aika rajoitteita. Tämä lausunto on vain yhdellä kielellä. Se on välitetty sähköpostitse jäsenille takaraja on 15. marraskuuta. Tämä on siis kiireellisen menettelyn mukainen käsittely ja kaikki tehdään englanniksi. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia joille kuille, mutta koska meillä on niin vähän aikaa käytettävissämme, niin näin teemme. 15. marraskuuta on siis takaraja. Hyväksytään toinen päivä joulukuuta. Ja näin saimme tämän aamun asiat käsitellyiksi. Iltapäivällä meillä on Euroopan sosiaalirahaston tehtävien vaikutus kello 15 alkaen. Ja esittelijä on Pascal Grünin.